Die zweite Ankündigung im Toinen äh, ilmoitusasia poliittisten ryhmien kanssa on sovittu tai ehdotetaan seuraavia muutoksia esityslistaan. Keskiviikko. Tämän päivän äh, viimeinen esityslistan kohta neuvoston ja komission julkilausumat väärinkäytösten paljastajien kansainvälinen suojelu. Äh, nyt tästä asiasta saadaankin vain komission julkilausuma. Ja sitten torstain esityslista. Rouva Desarnesin mietinnön loppuäänestys yksipuolisista kauppatoimista Tunisian suhteen lisätään torstain esityslistalle äänestyksiin. Vastustaako joku näitä kahta muutosta? Ei, joten nämä muutokset esityslistaan on näin ollen hyväksytty. Ja nyt... Ähm, das, liebe Kollegen, dear colleagues. Parhaat kollegat, kyse ei ollut nyt suullisesta tarkistuksesta, vaan ehdotuksesta muuttaa esityslistaa. But, no. Ei, ei. Kollegat, kollegat. Näen että täällä on nyt vastalauseita, jotka on pantu merkille. Ja näin ollen meidän on toimitettava äänestys näistä ehdotetuista muutoksista esityslistaan. Ja näin ollen pyydänkin teitä nyt äänestämään, ketkä kannattavat muutoksia esityslistaan. Äänet vastaan. Tyhjä. Ja näin nämä muutokset on hyväksytty. Kiitos oikein paljon.